parlamentti esitti huomionsa, kuten tiedätte. Olin täällä vuosi sitten ja valiokuntanne antoi oikeudelliselle yksikölle mahdollisuuden esittää kantoja tässä tapauksessa. Kiitos tästä. Tämä osoittautui hyvin tärkeäksi seikaksi. Ennen kaikkea, kun ajatellaan oikeusvaltion periaatetta, erityisesti perusoikeuksien suojelemista ja perusoikeuskirjaa. Ehkä kaikkein tärkein muistettava asia tässä päätöksessä on se, että ennen kaikkea todetaan, että perusoikeuskirja on aina kunnioitettava eu lainsäädännössä, riippumatta siitä, mitä lakia tutkitaan, onko kyse direktiivistä tai komission päätöksestä. Perusoikeuskirja pätee aina. Näin tuomioistuin on toiminut ja tämä johti tähän johtopäätökseen, että safe harbor on pätemätön. Meidän periaatteellinen tehtävämme oikeudellisessa yksikössä on, kuten tiedätte tai oli, puolustaa direktiiviä, joka koskee tietosuojaa. Ja keskeisin argumentti oli se, että sitä on tulkittava perusoikeuskirjan valossa ja siitä seuraa kaikki muu. Tuomioistuin noudatteli ihan tätä samaa linjaa ja vahvistaa siis sen, että direktiivi täysin noudattelee perusoikeuskirjan periaatteita. Tästä syystä tuomioistuin ei kyseenalaistanut ollenkaan direktiiviä. Direktiivi itse asiassa edistää perusoikeuksia korkeatasoisesti. Ja kaikki direktiivin määräykset on nähtävä tässä valossa, ja tämä jo sinänsä on hyvin tärkeä asia. Mutta tästä seuraa se, että kun direktiiviä noudatetaan perusoikeuskirjan valossa, kuten tuomioistuin selitti, komission Safe Harbor-päätös on pätemätön, koska Safe Harbor ei riittävästi heijastele direktiiviä tai perusoikeuskirjaa. Tämä ihan lyhyenä johdantona ja sitten alustavat kommentit. Tämä on ehkä itsestäänselvää, mutta kannattaisi ehkä painottaa sitä, että tämä tapaus lähti liikkeelle ainoastaan siksi, että yksi kansalainen teki aloitteen kansallisessa ja halusin nostaa kanteen kansallisesti, ja kun sitä ei otettu käsittelyyn, tämä yksilö Max Rems vei tämän Irlannin High Courtin ja siellä irlantilainen tuomari siirsi tämän kysymyksen yhteisen tuomioistuimen. Ensimmäisen asteen tuomioistuinten ei tarvitse tällaista tehdä, mutta tuomari Auken High Courtissa Irlannissa päätti, että tämä on hyvin tärkeä kysymys ja pyysi vastausta tuomioistuimelta ja voimme kiitellä tästä Max Remsiä, mutta myös eläntiläistä tuomaria, joka meni heti EU-tuomioistuimeen. Ja tämä mahdollisti sen, että Euroopan parlamentti pystyi esittämään omat huomionsa. Valitettavasti tässä tapauksessa on nyt selvää, että Euroopan komissio ja suoraan näin myös Irlannin tietosuojan valtuutettu eivät ole puolustaneet henkilötietoja. Ja tässä tuomioistuin pitikin siksi tärkeänä sitä, että puolustetaan EU-ssa korkeimpana tuomioistuimena tietosuojaa, jotta voidaan huolehtia siitä, että perusoikeuskirja kunnioitetaan täysin. Tämä ehkä selitti sen, että Safe Harbor-päätös yhdistettiin pätemättömäksi, vaikka itse asiassa irlantilainen tuomari ei erityisesti pyytänyt päätöstä siitä, vaan alkuperäinen kysymys liittyy ainoastaan tulkintaan. Mutta kuten tiedätte keskusteluistamme, joita kävimme vuosi sitten, oli selvää, että tämä tulkintakysymys sinänsä jo esit- nostattaa kysymyksiä siitä, onko direktiivi pätevä. Tämä kysymys ei tullut esiin, mutta varmasti Safe Harbor-päätöksen olemassaoloon puututtiin. Ja tämä johti siihen, että tuomioistuin teki tämän päätöksensä. Nyt tämä päätös on tehty, mutta nyt voidaan pohtia, mikä on se suojelun taso, josta on huolehdittava perusoikeuskirjan mukaan. Ja tuomioistuin on tässä hyvin selvä. Korkea suojan taso on välttämätön direktiivin pohjalta, joka antaa tällaisen korkean tason ja perusoikeuskirja myös. Eli tuomioistuin vaatii, että Euroopan unionissa on huolehdittava perusoikeuksien korkeasta kunnioittamisesta. Sen lisäksi, kun tietoa siirretään Euroopan unionista kolmanteen maahan, kolmannen maan itsensä on myös huolehdittava korkeasta suojan tasosta. Tuomioistuin selittää, että kolmansilta mailta ei voida vaatia identtistä suojan tasoa suhteessa Euroopan unioniin. Kolmansilla mailla on oikeus suojella toisin tavoin yksityisyyttä ja henkilötietoja. Mutta tuomioistuin selittää, että jotta voidaan huolehtia korkeasta suojan tasosta kolmansissa maissa, sen on oltava keskeisiltä osin vastaava kuin EUn suojan tason. Toinen tärkeä tuomioistuimen kommentti oli tärkeä lopullista päätöstä ajatellen, oli se, että suojan tasosta huolehtii kolmannen maan oikeusjärjestelmä. Safe Harbor järjestelmä sinänsä on tällaisen, tällainen vapaaehtoinen järjestelmä oman varmennuksen kautta. Eli yksityinen yritys sitoutuu johonkin, mutta tuomioistuin selittää, että Yhdysvaltain viranomaisia ei sido Safe Harbor, vaan yksityisiä yrityksiä ainoastaan. Itse asiassa tämä johti siihen, että tuomioistuin yksinkertaisesta syystä esitti, että Safe Harbor on pätemätön, koska komissio Safe Harbor-päätöksessä ei esitä, että Yhdysvaltain laki ja järjestelmä antaa riittävän tuen, vaan tämä periaate, joka sitten ainoastaan yksityisiä yrityksiä, joten johtopäätös tuomioistuimelta on sellainen, että Safe Harbor-päätös, joka komissiossa tehtiin, ei kiinnitä huomiota keskeisimpään kysymykseen, joka on siellä direktiivissä, että komission on todettava, että kolmannen maan oikeusjärjestelmä ja lainsäädäntö itse asiassa huolehtii korkeasta suojan tasosta. Tuomioistuin ei kuitenkaan päättänyt tähän, vaan selitti yksityiskohtaisemmin, mitä tapahtuu, kun kolmannen valtion lainsäädäntö mahdollistaa puuttumisen perusoikeuksiin ja tässä tuomioistuin käyttää samaa testiä kuin aikaisemmin Digital Rights Island kysymyksessä. Ja silloin kysyttiin, kun EUn lainsäädäntö hyväksyvät säännön, lainsäädäntö, joka on ristiriidassa perusoikeuksien kanssa. Tuomioistuin hyvin tiukkaan tässä puhui suhteellisuudesta, välttämättömyydestä ja nyt kansainvälisten sietojen osalta komis- tuomioistuin haluaa huolehtia sitä, että noudatetaan kolmansien maiden sääntöjä, eli nähdään, että kolmansien maiden lainsäädännön pitää antaa riittävä suoja. Niiden pitää olla siis lainsäädännön pitää olla riittävä suhteellinen, joten tuomioistuin melko abstraktisti selittää tärkeän periaateseikan, että Euroopassa ei voida ajatella, että lainsäädäntö kansallisella tai Euroopan unionin tasolla – lainsäädäntö ei voisi hyväksyä tällaista massajoukkovalvontaa. Tämä on minun sanamuotoni. Se ei ole tuomioistuimen päätöksessä, julkisasiamies käyttää sitä, mutta tässä tarkoitetaan yleistä pääsyä – elektronisen viestinnän sisältöön kaikkien henkilöiden osalta. Siis tällainen joukkovalvonta periaatteessa. Eli voidaan lukea kaikkien ihmisten kaikki sähköpostit, koska halutaan. Tässä mielessä on mahdotonta Euroopassa hyväksyä tämän sallivaa lainsäädäntöä, jos on mahdotonta EU:ssa ei ole mahdollista, että kolmas maa tarjoaisi tällaista riittävää suojaa, jos kyseisen valtion lainsäädäntö sallii tällaisen tilanteen ainakin Euroopan unionin kansalaisten osalta. Tämä oli yksi tärkeä periaatepäätös. Ja toinen tärkeä periaate kannanotto on se, että lainsäädäntö, johon ei voida millään tapaa saada oikaisua, esittää vetoomusta. Perusoikeuskirjan artiklassa 47 on tällainen mahdollisuus oikaisuun. Jos tällaista mahdollista mahdollisuutta ei EUn kansalaisille ole, niin tämä ei ole mahdollista. Yksityisyys, tietosuoja ja oikeus hakea muutosta oikeudenpäätökseen. Kolmen periaatteen osalta oli tässä siis ongelmia. Kyse ei ollut ainoastaan siitä, että mennään hiukan suhteellisuuden yli julkisasiamies sanoi, että tämä tapaus oli aivan erityisen tärkeä. Tuomioistuin ehkä ensimmäistä kertaa on puhunut siitä, että tässä ei ole noudatettu perusperiaatteita perusoikeuksien osalta, yksityisyys. Ja voitiin lukea sähköisen viestinnän, kaiken sähköisen viestinnän sisältö. Näin ei ollut, kun puhuttiin tietojen säilyttämisestä. Silloin oli metatiedosta kyse, eikä ajateltu, että kukaan viranomainen pystyy lukemaan sisältöä, mutta nyt on esitetty, että NSA pystyy lukemaan kaiken viestinnän sisällön, joten tässä mennään pidemmälle ja tuomioistuin hyvin selvästi sanoi, että tämä ei ole hyväksyttävissä EU-lainsäädännön mukaan, erityisesti peruskirjan mukaan. Tähän asiaan liittyy vielä yksi puoli, ei ainoastaan se, onko Safe Harbor-päätös pätevä Siinä tutkittiin myös nykytietosuojadirektiiviä ja tuomioistuin sanoi selvästi, että tätä on tulkittava niin, että kansallisilla tietosuojavaltuutetuilla on mahdollisuus tutkia kaikkia esityksiä, että tietoa siirretään kolmanteen maahan tavalla, joka ei ole turvallinen. Tuomioistuin on selittänyt siis, että jos kansallinen tietosuojavaltuutettu tutkii asiaa ja on sitä mieltä, että siirto rikkoo perusoikeuksia, niin tuomioistuin on nyt todennut, että tietosuojavaltuutettujen tulisi tuoda tällainen tapaus kansallisen tuomioistuimen ja pyytää sitten sitä kautta ennakkopäätöstä unionin tuomioistuimen kautta, jotta unionin tuomioistuimen kautta voidaan sanoa, että komission päätös on pätemätön, kuten tässä tapauksessa kävi joten tuomioistuin itse asiassa luo tällaisen järjestelmän, jonka kautta kansalliset tietosuojavaltuutetut kulkevat kansallisen tuomioistuimen kautta ja sitten sieltä pyydetään päätöseon tuomioistuimesta. Tämä on oikeudellisesti juridisesti hyvin mielenkiintoinen periaate, jos ajatellaan Euroopan unionin toiminnan rakennetta, kun suojelle suojellaan perusoikeuksia. Tällä on pitkälle meneviä vaikutuksia, päätän puheenvuoroni tähän, mutta totta kai vastaamme mielellämme kysymyksiin. Äh, Mrs. Reja. Thank you very much. Kiitoksia paljon tästä selityksestä. Minulla olisi kysymys, joka liittyy niin seuraamuksiin, joita tästä joukkovalvontaa koskevasta päätöksestä Euroopan unionissa on. Te sanoitte, että tuomioistuimen mukaan lainsäädäntö, joka sallii joukko valvonnan, ei voi olla laki, joka laillisesti hyväksytään Euroopassa. Mutta ei vasta kysymykseen, onko tällaista lainsäädäntöä jo olemassa. Facebookissa esimerkiksi on, Facebookilla on Ruotsissa Luuleossa datakeskus, jossa tiedustelupalvelut ja oikeassa poli- poliisiviranomaiset pystyvät käyttämään hyväkseen tietoa se pystyy täysin mitä rajoituksia vailla käyttämään tuota tietoa hyväkseen, joka sinne on säilytty. Voiko kansalainen sitten viedä tällaisen tapauksen omalle kansalliselle valtuutetulleen, mikäli EU on kyse EUn jäsenvaltiosta, joka rikkoo tätä sääntöä, ei siis kolmannesta maasta? Complicated, so maybe. Aika muutkikas kysymys. Ehkä voitte vastata siihen välittömästi ja sitten jatkaa. Yes, thank you. Um, yeah. Kiitoksia. Lyhyt vastaus on, että kyllä, tässähän puhutaan kansainvälisistä siirroista, mutta tässä nimenomaisessa kysymyksessä puhuttiin abstraktimmin lainsäädännöstä myös kolmansissa maissa, joten on mahdollista, että tuomioistuin toteaa, että myös EU-lainsäädäntö tulee katetuksi. Sitä ei voida hyväksyä perusoikeuskirja kirjasta puheen ollen. Toinen tulkinta on se, että perusoikeuskirjaa sovelletaan aina instituutioiden toimijassa, kun taas jäsenvaltiossa perusoikeuskirjaa sovelletaan vain silloin, kun jäsenvaltiot soveltavat EU-oikeutta. Eli jäsenvaltiot eivät aina välttämättä ole mukana, mutta sähköisessä kommunikaatiossa koko EU hyvin, joten on syytä ajatella, että EU-oikeutta tässä toteutetaan, se, sitä sovelletaan. Ja siksi myös perusoikeuskirjaa sovelletaan, mutta jokaista yksittäistä tapausta täytyy tarkastella tapaus kerrallaan, mutta varmasti tässäkin asiassa saattaa olla, täällä saattaa olla vaikutusta niihin toimiin, joita täällä hyväksytään. Actually, itse asiassa Meille tuli tismalleen sama asia, jonka Julia esitti kysymyksen muodossa. Uskon, että tulemme näkemään erittäin mielenkiintoisia oikeusjuttuja, jotka kohdistuvat Ruotsin NSA ja FAR-valvontaan. Siinä on suorastaan kaikkia kansainvälistä liikennettä, televiestintää on vakoiltu Ruotsissa. Minä pidän tästä päätöksestä. Eh, esta, esta decisão do, do Tribunal de Justiça. Tämä tuomioistuimen päätös on hyvin tärkeä. Emme ehkä vielä oikein ymmärrä, minkälainen merkitys tällä on EU-kansalaisten yksityisyyteen, yksityiselämään. Yksityisyys, hän ei voi koskea ainoastaan yksityiselämää sinänsä, siihen liittyy muitakin tekijöitä. Kyse on monista henkilötiedoista, jotka todella koskevat yksityisyyttä. Pitäisi varmasti kysyä nyt voisikin olla tapauksia, joissa kaikki ei aina ole tällaisen mukaista, mutta teknologinen kehitys joka tapauksessa toteutuu todella nopeasti. Tämä koskee oikeutta samalla tapaa, mutta lainsäätäjät ovat yleensä paljon hitaampia kuin teknologinen kehitys. Joten tiedustelupalvelu tai Yhdysvaltain tiedustelupalvelu, joka haluaa tarkkailla Japanissa lomailevaa portugalilaista järjestelmän kautta, joka oikeastaan on uudessa Seelannissa. Tässä on jo neljä valtiota mukana, erilaisia oikeusjärjestelmiä, jotka kaikki eivät ole yhteen sopivia välttämättä. Ja siksi tätä kautta syntyy aivan valtava haaste siitä, miten voidaan suojella kyseisen henkilön tietosuojaa. Tämä tarkoittaa tietenkin lopulta sitä, että suojelun taso henkilötietojen osalta on saatava verrattavaksi sen kanssa, mitä valtiot käyttävät karkotuksen yhteydessä. Tai ei Anteeksi, ei voida siis luovuttaa ketään esimerkiksi maahan, jossa kuoleman rangaistus on käytössä. Tämä tarkoittaa sitä, että rikokseen ei voi liittyä mahdollisen kuoleman tuomion antamista. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ole riittävä, että kyseisen maan viranomaiset sanovat, että näitä tietoja kyllä suojellaan tai ei käytetä muihin tarkoituksiin. Ei, vaan on pystyttävä suojelemaan niitä tietoja, joita kerätään kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti. Ainoastaan näin voidaan huolehtia kansalaisten riittävästä turvasta. Näin on ajateltava myös erityisesti parlamentteja. Parlamentithan edustavat kansalaisia. Ja siksi tarvitaan riittävä suoja tällaisissa tapauksissa, että minä olen valtavan iloinen tästä päätöksestä. Ja toivon, että tämä nähdään konkreettisesti käytännön elämässä. Kiitos. Äh, Mr. Kester. Ja, ich freue mich <clears throat> eben. Minäkin olin iloinen tästä Euroopan yhteisön tuomioistuimen päätöksestä. Tuomioistuin nähdäkseni täällä osoittaa, miten tärkeä rooli silloin, kun on kyse demokratiasta ja oikeusvaltion periaatteesta Euroopassa. Kysymys, jonka minulla mielessäni kuuluu seuraavalla tavalla, mitä seuraamuksia tällä päätöksellä on, kun tarkastellaan nykytilannetta, mitä seurauksia tällä on tietojen siirron osalta, kun tietoja siirretään Euroopasta Yhdysvaltoihin voiko Facebook, Google ja muut toimia niin kuin toistaiseksi ne ovat toimineet. Ja mitä mahdollisuuksia, mitä välineitä on olemassa nyt, jotta ää, välineitä, jotka, joita voidaan käyttää tämän toimiston päätöksen myötä? Uh, chairman, uh, I think, uh... puheenjohtaja, tämähän on uh, erittäin tärkeä tuomio, erittäin tärkeä päätös ja merkittävä, aivan kuten oikeuden yksi, yksikin sanoi, on merkittävää, että nimenomaan yksilö vei tämän jutun oikeuteen, ei esimerkiksi Euroopan parlamentti. Ja nythän me keskustelemme oikeudellisen yksilön kanssa ja kysymys kuuluu, aivan kuten Kastelkin sanoi, mitkä ovat seuraamukset. jonkinlaisia ö, ajatuksia on jo esitetty siitä, minkälaisia seuraamuksia jäsenvaltion jäsenvaltioiden tuomioistuimissa saattaisi olla. Mutta entäpä sitten, jos ajatellaan niitä seuraamuksia, seuraamuksia, jotka liittyvät tiedon siirtoon ja sopimuksiin muiden kolmansien maiden kanssa, kuten vaikkapa Venäjän, saattaisiko tällä olla vaikutusta siihen, miten Euroopan unionista tietoa siirretään Venäjän kaltaiseen maahan. Ja tämä herättää myös sen epämiellyttävän kysymyksen siitä, kuinka laitonta tiedustelupalvelu on. Joitain vuosia sitten olin tässä parlamentissa ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja ja meillä oli erittäin kiintoisa kuuleminen ihmisoikeuksista ja tiedustelupalveluista. Ja tämä on myös ajankohtainen aihe nyt ja täällä tässä yhteydessä, koska meidänkin alueillamme, maissamme. Euroopan unionissa on tahoja, jotka eivät noudata samoja tai eivät pidä kiinni samoista oikeuksista kuin muut tahot. En tiedä, onko tähän ylipäänsä mitään ratkaisua, paitsi ehkäpä parlamentaarista valvontaa ja enemmänkin valvontaa avoimuutta niin, että näitä tahoja valvotaan niin, että ne eivät mene liiallisuuksiin. Ja sitten vielä ihan lopuksi, tiedämmekö me, olis, ovatko jo, onko, onko jäsenvaltioissa tietosuojaviranomaisten keskuudessa jo, kä, ollaanko jo käymässä keskusteluita tästä asiasta? Ja jos meillä on toimivaltaa keskustella, jatkaa tätä keskustelua, niin tulisiko meidänkin ehkä aloittaa keskustelu tietosuojavaltuutetun kanssa – tai tulisiko meidän hiukan enemmänkin keskustella näistä seuraamuksista. Kuitenkin haluaisin kiittää oikeudellista yksikköä selke- erittäin selkeästä selvityksestä siitä, minkälaisia vaikutuksia tällä päätöksellä on. Uh, thank you very much. Kiitoksia ja Ferrara. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin Pidän oikein hyvänä tätä viimeisintä päätöstä, jonka avulla myös vahvistetaan se periaate, että perusoikeuskirjaa ei voida kyseenalaistaa. Tämän sanottuani pohdinpa vain ja esitän seuraavan kysymyksen, suoran kysymyksen. Minkälaisia käytännön seuraamuksia tällä päätöksellä voi olla neuvotteluihin, joita käydään tällä hetkellä TTIPistä? Minkälaisia vaikutuksia TTIP-neuvotteluihin tällä voi olla? Thank you, Mr. Le Breton. Le Breton. Merci, Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Todistaminen päätös 6. päivältä lokakuuta 2015 on myönteinen asia, niin kuin monet ovat sanoneet, tällä suojataan perusoikeuksia ja erityisestikin Tämä ottaa meitä suojautumaan liian nopealta hätiköidyltä tietojen siirralta. Tämä liittyy huolestuttavampiakin piirteitä komission suunnalla. Näitä nähtävissä. Tämä liittyy kahteen komission toimenpiteeseen. Ensinnäkin komission toimivalta kansallisten viranomaisten suhteen, jotka suojelevat henkilötietoja kansan, kansalliset, kansallinen tietosuoja-asiamies esimerkiksi Ranskassa. Heidän roolinsa tämä vaikuttaa merkittävästi, mutta mielestäni päätöksestä ilmenee. Lisäksi tästä syntyy seuraamuksia. Komissio on aivan liian hätiköidysti ryhtynyt optimistiseksi suhteihin miten Yhdysvaltojen puolella muka tie, tietosuoja olisi yhtä korkealla tasolla kuin Euroopassa. Tämä erittäin huolestuttava asia. Se on kun on kyse henkilötietosuojasta ja myöskin Facebookin toimista ja tietojen siirrosta sen kautta. Euroopassa tietoja siirretään Facebookin kautta ilman minkälaista suojaa Yhdysvaltoihin. Minä olen erittäin huolestunut, huolestunut koska haluaisin hieman yleisötä keskustelua minä en luota kovinkaan paljon Brysselin komissioon ja toivon, että komissio pystyy tyydyttämään minun huoleni. Tämä liiallinen optimismi, on kun on kyse tästä yleisestä pakoilusta, jota Yhdysvallat harjoittavat Euroopan puolella, niin minun mielestäni Yhdysvallat on tietysti historian kumppanimme, en väitä vastaan, mutta tämä kumppani on viime aikoina toiminut epäkelvolla tavalla, joten ei tällä näin suuren optimismiin ole nyt syytä olemme sitoutuneet neuvotteluprosessiin TTIP-sopimuksen osalta. Minä olen selkeästi vastustanut sopimusta. Katson, että Yhdysvaltain suhteen ei kannata olla niin optimistinen, ja mikäli ei, voi, mikäli ei voida äh, tehdä jotakin tällaisia eurooppalaisten vastaisille toimille. Ja minun mielestäni tässä on yhtä paljon kielteisiä kuin myönteisiäkin piirteitä tässä päätöksessä. Uh, that was the end of the list. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ennen kuin alatte vastailla kysymyksiin, niin minullakin olisi yksi kysymys. Voisitteko te uh, selvitellä seuraamuksia ja voisitteko ehkäpä mainita tai kertoa siitä, onko komissiolla jo jonkinlaisia suunnitelmia siitä, kuinka neuvotella tietosuojasta USA kanssa, koska tietosuojan tason suhteen on aika paljon vastalauseita, implisiittisiä vastalauseita USAn puolella, joten me varmasti tulemme tässäkin kohtaa kohtaamaan ongelmia. Uh, thank you very much. Um, I've counted about eight questions. I'll try and uh, answer the... Käsittääkseni kysymyksiä oli noin kahdeksan. Yritän vastata kaikkiin, en vastaamatta järjestyksessä. Tällä onnistun vastaamaan kaikkiin, jos vain aloittaa siitä, mikä on tilanne muissa kolmansissa maissa, koska tämä auttaa vastaamaan kysymykseen siitä, mitä tehdään nyt Yhdysvaltain osalta. Yhdysvallat on nyt samassa tilanteessa kuin kaikki muut maat, paitsi muiden osalta. Yhden osalta komissio on tehnyt tietyt päätöksensä. Niitä taitaa olla noin neljä. Mutta useimmat muut maat, suuret maat, Intia, Australia, Brasilia – Venäjä, Japani, Kiina mukaan lukien eivät ole saaneet tällaista komission päätöstä sopivasta käsittelystä. Ja jos tällaista päätöstä ei ole, niin tietosuojadirektiivi, nykydirektiivi, määrää tietyt mekanismit, jotka mahdollistavat tietojen siirron. Artikla 26 direktiivistä. Sömsin tapauksessa kysyttiin artiklan 20 viisi tulkinnasta, kun komissio on tehnyt päätöksen siitä, että suoja on riittävä. Ja sellaista ei ole, siirrytään artiklaan 26, jossa on tietyt toimet, joihin voidaan ryhtyä, mutta tämäkin on rajattu. Siellä on lista, jossa on yksittäisissä tapauksissa mahdollista esimerkiksi siirtää rajallisissa tapauksissa tietoa. Jos annetaan hyväksyntä esimerkiksi, tämä on sopimus, jota toteutetaan. Nämä ovat siis erityistapauksia, joissa tietoja voidaan siirtää, mutta tämä ei koskisi tällaisia yleisiä kaiken tiedon siirtoja, joita tähän mennessä on toteutettu. Lisäksi on mahdollisuuksia tietosuojavaltuutettujen mahdollistaa sallia siirto tietyissä tapauksissa, jos on muunlainen riittävä suoja esimerkiksi mallisopimuslausekkeessa. Tämä mahdollistaa siis tiedon siirron tällä hetkellä muiden maiden osalta, eli se on mahdollista. Kuitenkin tähän on lisättävä tärkeä seikka. Kaikki, mitä tuomioistuin sanoi tässä tapauksessa, koskee myös muita sääntöjä. Ja se ei koske ainoastaan artiklaa 25, vaan myös artiklaa 26. Ja jos perusoikeuksien perusperiaatteita rikotaan, niin on edes mahdotonta nähdä, miten tässä voitaisiin mahdollistaa tiedonsiirto. tiedonsiirto. Eli tässä lähdetään, parataan takaisin lähtöruutuun. Lainsäädäntöhän Yhdysvalloissa mahdollistaa tällaisen joukkovalvonnan. Ja sama määräys ei mahdollista sitä, että eurooppalainen kansalainen voi pyytää oikaisua. Eli vaikea nähdä, että tilanne muuttuisi ennen kuin lainsäädäntö muuttuu Yhdysvalloissa, mutta ei se mahdotonta ole. On olemassa oikeudellisia reittejä. Niitä voidaan tutkia, mutta meidän on aivan liian varhaista tehdä lopullisia päätöksiä, kun tämä päätös on ollut meillä nyt vasta viikon. Me vasta tutkimme sitä ja pyrimme kunnolla sulattelemaan asiaa, joten en vielä vetäisi pysyviä johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen, mutta – Näitä periaatteita on siis kunnioitettava direktiivin osalta. Tämä vastasi kysymykseen kolmansista maista. Yhdysvallat on nyt periaatteessa samassa menessä kuin muut kolmannet maat, joiden osalta komissio ei ole oma päätöstään tehnyt. Joten tällä on vaikutuksia. Tämä vastaa osittain myös siihen, mitä nyt tapahtuu. Komission on katsottava tätä kansallisten valtuutettujen myös. Ja näihin kysymyksiin liittyen olen ymmärtänyt, että tietosuojavaltuutetut ovat jo kokoontuneet tällä vai viime viikolla kiireellisesti keskustelemaan tästä tuomioistuimen päätöksestä. Tähän kysymykseen siis puututaan ja ilmeisesti lehdistötiedote on annettu ja käsittääkseni komission nyt jatkamaan neuvotteluita Yhdysvaltain kanssa, joten komissio puuttuu aktiivisesti tähän, mutta parlamentti ei vielä tiedä, mikä näiden neuvotteluiden sisältö on, ja vaikea nähdä tällä hetkellä, mitä tuloksia näistä neuvotteluista saadaan, koska kuten tiedämme ennen tätä päätöstä komissio aktiivisesti pyrki 13 tämän Yhdysvaltain osalta, jotka mahdollistaisivat tällaisen riittävän suojan tason. 11 kohtaa oli ilmeisesti sovittuna ja kaksi keskeistä jäi siellä avoimeksi. Nämä liittyvät juuri valvontaan ja oikaisun hakemiseen. Ja nyt kun tämän toimiston päätöksen on nähnyt, niin uskoakseni näitä asioita ei voida selvittää, kun tässä on perustavanlaatu oleva ongelma. Mutta komissio keskustelee tästä, mutta konkreettisiin toimiin ei ole vielä lähdetty. Meidän täytyy katsoa. Tiedustelupalvelukysymys. Todella tärkeä kysymys. Ongelma joka liittyy tietenkin jo tutkintaan näissä kysymyksissä. Tämä tuomioistuimen päätös on varmasti relevantti, kun puhutaan standardejen luomisesta, EU-lainsäädännön puitteissa ainakin. Mutta yksi asia on sanottava, että tuomioistuin ei tässä ole esittänyt mitään Strasbourgin tuomioistuimen tapauksia, mutta viitataan tuohon Digital Rights Island-tapaukseen. Ja tunnemme siis myöskin, miten siihen liittyy aikaisemmat Strasbourgin tuomioistuimen kannanotot. Joten on tuomioistuin ja Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuin ovat yhdessä linjassa. Ja näyttäisi siltä, että tällainen voisi myös siis koskea Strasbourgin yleissopimuksen tulkinta, joten tällä on varmasti vaikutuksia tässäkin mielessä, mutta ehkä rajoitan puheenvuorossani kannanotot ainoastaan EUn tuomioistuimen, mutta koko tämä kysymys vaatii kyllä lisätarkasteluita. TTIP, perusoikeuksien suhde kansainvälisiin sopimuksiin, tärkeä kysymys tuokin. Nyt on liian varhaista pohtia tämän päätöksen vaikutusta TTIPiin, mutta perusperiaatteena on tärkeää, että TTIPin kaltaiset sopimukset allekirjoitetaan EUn nimissä, eli määritelmän mukaan pitäisi olla mahdotonta allekirjoittaa sopimusta, joka ei kunnioita perusoikeuskirjaa. Tämän tyyppinen loginen ajattelu on relevanttia varmasti. En pysty sanomaan, mitkä ovat selkeät vaikutukset, mutta komission, neuvoston ja parlamentin jokaisen kansainvälisen sopimuksen yhteydessä on pohdittava sitä, voidaanko näihin toimiin ryhtyä samalla kunnioittain perusoikeuksia, niin kuin on aina tehtävä. Että me varmasti seuraamme hyvin tarkkaan tätä. Ja lisäksi kysyttiin komission siitä, miten komission toimivaltaan puututaan. Tässä on toimielin kysymys aivan selvästi. Ja tämän parlamentin mukaan tuoma argumentti, kun se on erityisen kiinnostava parlamentin silmissä, eli miten pitkälti EUn lainsäätäjät tässä siirtävät toimivaltaa komissiolle. Safe Harbor-päätös on täytäntöönpano säädös. Komissio voi hyväksyä sellaisen ainoastaan, jos sellainen mahdollisuus lainsäätäjiltä on tullut. Ja tuomioistuin selittää, että lainsäätäjät direktiivin 95 46 kan ei antanut komissiolle toimivaltaa sanoa kansallisille tietosuojan valtuutetulle, mitä voi tehdä, mitä ei. Lainsäätäjät eivät antaneet siis komissiolle oikeutta rajoittaa tietosuojan valtuutettujen toimivaltuuksia. Nämä valtuudet ovat lainsäätäjien päättämiä. Parlamentti ja neuvostohan sopivat tietosuoja valtuutettujen toimivallasta ja selkeästi pitää olla ainakin tietosuojan valtuutettujen mahdollisuus tutkia näitä kanteita. Eli komissio oli ylittänyt toimivaltuutensa tältä osin. Ja tämä oli lisäsyy siihen, että Safe Harbor päätös sinänsä oli pätemätön, koska Safe Harbor päätöksen tekstissä todetaan, että tietosuojavaltuutetut, kansalliset tietosuojavaltuutetut voivat lähteä tiettyihin toimiin ainoastaan tietyissä tapauksissa, mutta komission toimialaa tämä ei siis ollut. Eli parista syystä tuomioistuin piti Safe Harbor-päätöstä pätemättömänä, kun ei kunnioitettu tuota direktiiviä. Tämä on erityisen kiinnostavaa parlamentin kannalta, koska komissio toimii sen toimivallan varassa, joka sille on myönnetty ja siksi sitä on myös kunnioitettava. Toivottavasti olen nyt vastannut useampiin kysymyksiin ainakin. Jos jäi muita kysymyksiä, niin pyytäisin ystävällisesti niistä muistuttamaan. Mrs. wishes to ask another question. Tämä on vielä yksi kysymykseni sitten. Lyhyesti jatkoa sille, mitä te juuri selititte. Mikäli ymmärsin oikein, komissio ei itse asiassa omannut edes toimivaltaa tehdä tätä päätöstä, eikä tämä päde sinun tapauksessa myös muihin kolmansiin maihin, jotka ovat saaneet samantyyppisen avoimen shekin ikään kuin tämä sitten 3, 4, muuta. Mietinkin tässä vain, onko olemassa vaara, että kilpaillaan sillä, kuka menee alemmalle tasolle, eikö kansallisille tietosuoja ja valtiotulle pitäisi antaa enemmän liikkumavaraa tässä tapauksessa. Irlannin tietosuojaviranomainen jälleen kerran tutkii tätä erityistä Sharemsin tapausta. Ja mikäli he havaitsevat, että Yhdysvaltain viranomaisilla on avoin valtakirja suorittaa vakoilua Facebook-tiedon tiedon osalta, niin kuin uskoakseni on, onko heillä siitä olematta liikkumavaraa ja mahdollisuus tehdä päätös, että että Shalemsen yksilön oikeuksia ei ole loukattu, koska hän ei voi osoittaa, että hänen omia henkilötietojaan on analysoitu esimerkiksi. Vai saattaako tämä johtaa siihen, että nyt ryhdytään kilpailemaan sillä, kuka menee alemmalle tasolle, mikäli yksi viranomainen päättää tällä tavalla, niin sitten kaikki yritykset siirtävät pääkonttorinsa tuohon maahan. Tietosuoja asetus, asettaako se minkälaisia rajoja tällaisille tapauksille? You may be act... Voitteko ehkä lisätä vastaukseenne vielä sen asian, minkälainen todistustaakka, minkälaista todistustaakkaa tässä kunnioitetaan ja peru, miten se soveltuu perusoikeuskirjaan nähden? Kyllä, kiintoisia kysymyksiä. Ensinnäkin kolmansien maiden osasta. On selvää, että päätös liittyy myös niihin. Tuomioistuin antoi kaksi takuuta ensinnäkin eh, sen, että tämä eh, Safe Harbor-päätös on riittämätön. Ja toinen asia on se, että kolmansilla mailla saattaa olla tiettyjä riittävyyspäätöksiä, jossa on samat sanamuodot ja joiden myötä komissio rajoittaa tietojen käsittelyä. Tämä liittyy artiklaan kolme Safe Hub-päätöksestä. Ei se välttämättä tarkoita sitä, että koko sopimus on pätemätön. Tuomioistuimen ensimmäinen päätelmä oli se, että Safe hub päätös oli huono, koska komissio ei ollut todennut, että että on oikeusjärjestelmä tarjoaa riittävää suojaa. Tämä ei välttämättä ole relevantti muiden maiden kannalta, se täytyy tarkistaa, mutta on järjestelmä on siinä mielessä erikoinen, että se on vapaaehtoinen yksityisten firmojen osalta. Voi olla niin, että komissio on muiden yritysten tai maiden osalta va- varmistanut sen, että niiden ö, oikeudellinen järjestelmä on riittävä. No, logiikan ja päättelyn täytyy olla kuitenkin sama. Siitä huolimatta tulokset voivat olla erilaiset, koska joissain maissa saattaa olla konkreettisesti tietosuojalainsäädäntö ja se saattaa riittää. Joten tätä asiaa täytyy tarkastella. Ja toinen kysymys, mikä se olikaan? Eli todistustaakakysymys, aivan sehän se oli. Yes, this is an issue. Kyllä, tämä on oma kysymyksensä. Tietosuojaviranomaisilla on tiettyä pelivaraa. He ovat riippumattomia määritelmän mukaan, voivat tehdä omia päätöksiään ja valintojaan. No tämä tapaus oli erityislaatuinen, koska Irlannin tietosuoja valtuutettu ei alun perin sanonut, että minä, en, minä päätän olla tutkimatta. Hän sanoi, että juridisesti hän on erillään tästä tutkimuksesta. Ja sehän kirvoitikin koko tuomioistuin jutun. Eli minkälaista oikeudellista estettä tutkintaan ei ollut. Päinvastoin oli oikeudellinen velvoite. Mutta mutta se, mihin päätelmään tietosuojaviranomainen lopulta tutkintaansa tehtyään tulee, on se toinen asia. Se on ensinnäkin tietosuojaviranomaisen määrättävissä oleva asia. Totta kai viranomaisen täytyy ottaa huomioon velvollisuutensa ja oikeutensa, mutta jos on juttu, jossa ää, tietosuojavaltuutettu päättää olla ottamatta asian käsittelyyn, niin ainakin silloin rekisteröidyllä on oikeus viedä juttu kansalliseen oikeuteen, niin kuin tässä tapahtuikin. Eli jonkinlaista suojaa on saatavilla. Mitä tulee todistustaakkaan? No, lähtökohtaisesti mehän tässä puhumme direktiivistä, joka edellyttää jäsenvaltioita toteuttamaan, täytäntöönpanemaan EU-oikeutta, ja kansallisen lainsäädännön täytyy määrittää, mikä on todistustaakka, mutta se tietysti on alisteinen eurooppalaisen oikeuden yleisperiaatteelle. Kun jäsenvaltio soveltaa EU-oikeutta, niin sen täytyy tarjota riittävä suoja. No tässä vaiheessa ei ehkä vielä on, on tässä vaiheessa vielä vaikea sanoa, minkälainen säännön tulisi olla, mutta todistustaakana ei tulisi olla niin korkea, että rekisteröidyn on mahdotonta puolustaa oikeuksiaan. Tämähän tietysti heijastelee eri viranomaisten välisiä suhteita eri maissa ja tämä tavallinen, tavallaan kilpajuoksu kohti alintatasoa on vakava kysymys. Tästä asiasta keskustellaan uudistuksen yhteydessä, siis uudistuksen yhteydessä aika paljonkin. Ja halutaan jonkinlainen johdonmukaisuusmekanismi, joka olisi siinä uudessa asetuksessa, jolla korvataan direktiivi, niin että jos tulee mielipideeroja, niin valtuutetut voivat tehdä yhteistyötä. Tällaisia ratkaisuja ehkä löydetään siis vastaisuudessa, mutta tällä hetkellä ää, tilanne muotoilee direktiiviä, tai mukailee direktiiviä, mutta jos tämä uusi asetus hyväksytään, jopa ehkä tänä vuonna, niin tilanne tietysti muuttuu ja silloin voimme saada jo paremman vastauksen. Uh, uh, thank you. I would like to... Kiitoksia. Haluaisin kiittää oikeudellisten asioiden yksikköä tämän päästä keskustelusta. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten olemme saaneet tämän päivän asiat hoidettua ja tapaamme huomisaamuna. Kiitoksia osallistuneille.